sen sijaan, että otettaisiin esille paikka, jossa työnantaja sijaitsee. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys on huomenna puolelta päivin. Ja seuraavaksi sitten Fraga Estevesin mietintö ja puheenvuoron saa Fraga Esteves. Hetkinen. Ah, suon, suoka anteeksi. Mato käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos puhemies. Minä käytän puheenvuoron Rouva Fragan nimissä, koska hän on sairas eikä voinut tulla tänne hyvä komissaari. Kalatalousvaliokunta on päätynyt laatinut mietinnön tästä kala-alueesta Länsi- ja keski meren kalastuksesta, koska on olemassa kolme erilaista yhteisöllistä politiikkaa. Kaupallinen, kehityspolitiikka ja kalastuspolitiikka. Näitä harjoitetaan. Haluamme kattavaa täydentävää yhteistyötä, sillä on hyvin moninkertaistava vaikutus ja me tällä on, tämä hyödyttää Tyynemeren alueita ja EUta. Mitä tulee tähän kaupalliseen politiikkaan, niin tässä puhutaan Papua, Uusi ja Fitsisaaren ja näistä neuvostellaan nyt näistä näiden kaikkien alueen saarivaltioiden kanssa. Mitä tulee kehityspolitiikkaan, EU on, on toisena Australian jälkeen antamassa rahoja, mutta EUn kehitysrahat suuntautuvat kuitenkin hyvin vähävaraisesti kasvaan, koska siihen pitäisi kiinnittää huomiota, koska se on erittäin tärkeä taloussektori tuolla alueella. Mitä tulee kalastuspolitiikkaan, meidän täytyy ajatella Tyynemeren suuria resuktoreja, koska siellä on hyvin paljon suuria vaelta, vaelluskaloja ja meidän täytyy muistaa, mikä on tonnikala vuosittainen pyyntö. Vuonna 2011 se oli noin 4,2 miljoonaa Tämä on raaka-ainetta, mutta meillä ei ole riittävästi sopivia kontrolleja. Sen haluan, meillä, meillä on hyvin paljon liskalastusta. Siitä käytän tätä lyhennystä. Ja sen takia Vanuatu ja Fidžisaaret ovat eh, niiden maiden listalla, jotka, joiden pitäisi päästä tähän yhteisön säännöstön piiriin. Tämä alue on kuitenkin hyvin <clears throat> rajattu, koska siellä on rajallinen määrä eh, Mm, pitkäsiimäkalastusta ja nuottakalastusta. Meidän täytyy muistaa, että tämä Länsi- ja Keski-Tyynimeren alue on tehnyt, ja EU on tehnyt sopimuksen Kiribatin kanssa, Mikronesian liittovaltion kanssa Salomonsaarten kanssa on muutettu politiikkaa, mitä tulee näiden yksinomaisten talousvyöhykkeiden alueilla ja meidän pitäisi saada paljon johdonmukaisempi politiikka, koska nämä vedet ovat kansainvälisten aluevesien yhteydessä ja tässä on kyse myös latinalaisen Amerikan <clears throat> kalastuspolitiikasta ja niiden pyyntien määrästä. Kalastus on sektori, jolla on eli hyvin tärkeä merkitys näille kyseisille alueille ja on, on ensimmäistä kertaa on tehty väliaikainen yhteistyösopimus ja tämä, tämä tarkoituksena on saada kultainen sääntö voimaan, että saataisiin tullietuusjärjestelmä voimaan näille maille. Uusissa neuvotteluissa on pyydetty kokonaisvaltaisia poikkeuksia tuoreille ja, ja pakastuskalatuotteille. Tämä on keskipitkä ja pitkän aikavälin suunnitelma. Lyhyen aikavälillä pitää sanoa, että olen käynnistetty uusia, uudet näytännöt Tuvalun kanssa muun muassa, ja siihen on, otettu, siihen on kytketty paremmin yhteisön laivasto. Nämä ovat saarivaltioita, ja sen takia kalastusvarojen säilyttäminen ja ylläpitäminen on erittäin kiireellistä koska halutaan myös valvoa paremmin liskalastusta ja torjua sitä pahemmin. Ja meillä pitäisi olla klassisia instrumentteja käytettävissä. Mitä tulee pitkän aikavälin suunnitelmaan, komissiolta on pyydetty laatimaan kansallinen alueellinen strategia, jossa siinä määriteltäisiin tietysti, miten EUn laivasto pääsisi näille ta- yksinomaisille talousvesialueille. Ja toisekseen on laadittu hallintojärjestelmä, joka olisi avoimempi ja sen avulla voidaan paremmin valvoa liskalastusta. Näiden toimenpiteiden avulla voitaisiin paremmin kontrolloida myös satamien toimintaa. On kyse myös aluspäiväjärjestelmä, aluspäiväjärjestelmä on myös väline, jonka avulla voidaan, jo, jolla järjestelmä saadaan paljon avoimemmaksi. Meillä pitää myös paremmin kanalisoida äh, EUn kehitys, aluekehitysrahaston varoja paremmin suunnatuksi tuolle alueelle. Meidän pitäisi myös kasvattaa varoja rahastoja, jotka myönnetään, joita myönnetään kyseisen alueen kalastustoiminnalle. Viidenneksi on kyseessä viimeinen vaihe, joka on yksinomaan alueellinen, monenkeskinen yhteistyöalue kalastuksessa. Ja tämän tarkoituksena on sopia talouskumppanuussopimus sen myötä yhteisön laivasto voi myös päästä kyseisen alueen vesillä. Thank you very much. I give the floor. Paljon kiitoksia. Seuraavana komission jäsen Damanaki. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää esittelijää Fraga ja kalatalousvaliokuntaa tästä mietinnöstä, myös edustaja Matoa, joka esitteli sen. Todella tyynen Meren alue on tärkeä alue EUlle. Noin 60 prosenttia tonnikaloista tulee tältä alueelta. Maailman suurimpana kalan tuojena meille on tärkeä tyynen meren kalastuspolitiikka. Haluaisin muistuttaa keskeisimmistä EUn toimien prioriteeteista Tyynen meren alueella kestävä kalastus, jonka pohjaksi otetaan tieteelliset tutkimustiedot, siis kalastuksen estäminen lisäksi pienten saarivaltioiden hyvän hallintotavan kalastuspolitiikan edistäminen. Meidän ulkoinen ulottuvuutemme yhteisessä kalastuspolitiikassa antaa komissiolle tehtävän tukea kestävää avointa kalastusta kumppaneiden merialueilla. Lisäksi tuemme alueellisia strategioita, jotka liittyvät meripolitiikkaan ja kestävän kalustukseen Tyynellä merellä. On hienoa nähdä, että Euroopan parlamentti tukee samoja periaatteita tällä alueella. Euroopan unionin merkitys markkina-alueena osoittaa Euroopan unionin aktiivisen toiminnan merkityksen paikallisessa kalastuskomissiossa, vaikka kalastuksen osalta omia aluksiamme siellä on melko vähän. Mutta kuten mietinnössä esitetään, me olemme vahvistaa EUn läsnäoloa alueella. Tässä mielessä toivon, että parlamentti tukee uuden pöytäkirjan lisäämästä kirivatun kanssa kattavaan sopimukseen. Tässä yhteydessä sanoisin, että komissio voi periaatteessa hyväksyä aluspäiväjärjestelmän sopimuksen mukaan, kunhan sitä täytäntöön pannaan erityisehtojen valossa, jotka mainitaan tässä mietinnössä. Sen on oltava täysin avoin ja määräyksiä pitää parantaa, jotta sillä voidaan todella päästä tavoitteisiin ja jotta se on täysin yhdistettävissä niiden toimien kanssa, joita tehdään sekä maiden kalastusalueilla ja muilla merialueilla. Komissio tukee näiden valtioiden aivan oikeita tavoitteita, mutta pitää kuitenkin kestävää kalastusta ja hyvää hallintoa tässä tärkeänä. Kuten ne sanotaan, näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä integroidun lähestymistavan kautta niin, että saadaan johdonmukaisuutta kaikkeen EU-politiikkaan. Komissio on sitoutunut johdonmukaisuuteen toiminnassa tällä alueella, jotta voidaan paremmin sisällyttää kalastus, kehitys, ympäristö- ja kauppapolitiikka, että voidaan edistää edelleen kestävää kalastusta, vastuunomaista toimintaa. Kiitos jälleen kerran tästä hyvästä aloitteesta. Kiitos Rova Damanaki. Näin olemme päättäneet keskustelun tästä ja siitä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavaksi käsittelemme edustaja Raakoksen mietinnön kalastusrajoitukset ja lainkaan kuuluvista vesistä Välimerellä ja Mustalla merellä konfliktien ratkaisu.